Goed collega's, laat ons... Uh... niin, hyvät kollegat. Aloitetaan. Meillä on muutamia tuhansia tarkistuksia pöydällämme. Ensin esityslista. Valiokuntamme News-lehtisestä voitte lukea, että meidän on muutettava esityslistaa – niin, että ensimmäinen käsittely neuvostossa on saatu Olaf-asetuksesta. Ja se tulee täysistuntoon, siksi meidän pitää laittaa tämä valikuntamme esityslistalle. Kun meillä on niin paljon äänestyksiä tänään, ehdottaisin, että tämä olisi huomen iltapäivällä kohdassa 58, noin kello 17 näin arvelisimme. Ja sitten asia, joka liittyy tähän hiukan. Me olemme saaneet myös kirjeen valvontakomitealta, jossa Ita Shemrin irtisanoutuminen vahvistetaan. Hän on siis luopunut sieltä tehtävästään ja tiedätte, että Dali-tapauksen takia valvova komitea on kirjoittanut kertomuksen tutkimuksesta aiheesta, muun muassa tämän valiokunnan painostuksen takia. Nyt Valvovan komitean raportti on lähetetty parlamentille. Se on vielä suljetussa paikassa, joten nyt on käynyt niin, että nyt on vähän epäselvyyttä siitä. Hän on pyytänyt puheenjohtajana valvontakomiteasta, voisiko hän kertoa valiokunnassa kaikista niistä tutkimuksista – joita on tehty Olafin tutkimuksiin liittyen. Ja minä ehdottaisin tämän kokouksen puheenjohtajana, että North kutsuttaisiin juuri ennen kuin käsitellään tuo Olaf-kohta 58, siis myös huomisiltapäivänä noin viideltä. Kysymys kuuluu nyt siis, sopiiko tämä esityslistan muutos teille? Käsittääkseni kaikki ovat samaa mieltä, joten esityslistamme on näin muutettu. Sitten muutama ilmoitusasia. Ne oikeastaan ovatkin jo siellä meidän uutislehtisessä. Ensi viikon maanantain kokous on peruutettu. Se oli ihan varuilta vaan, joten tuo iltapäivä voidaan vapauttaa muihin aiheisiin ja sitten muutamia muutoksia budjetivalvontavaliokunnan sihteeristössä Tervetuloa Fanny Brooks, joka on aivan uusi täällä. Tervetuloa, en näe. Ai, t- siellä. Tervetuloa, Fanny Brooks. Toivon, että yhteistyö sujuu mukavasti. Ja sitten Piotr, tämä on vähän hankala sukunimi, Bartosiewicz Maliki. Työskenteli ihan lyhyen aikaa sihteeristössä ja hän on lähtenyt nyt pääsihteerin kabinettiin töihin. Toivomme hänellä onnea menestystä urallaan. Tässä ilmoitusasiat. Kuulin juuri Carmenilta, että herra Dinoff ei tule itse huomenna, vaan aikaisempi kollegamme, herra Bösch. Onko vielä huomioita? Jens. Danke, Bart. Ich habe nur eine Frage. Kysymys kuinka kauan tämän kohdan käsittely suunnilleen kestää, kun kollega on paikalla. Meillähän on paljon kohtia esityslistalla. Ja Olafin valvontakomitean kanssa käsiteltävät kysymykset ovat sellaisia, että niitä ei ehkä ihan varttitunnissa ehditä hoitaa. Minua askarruttaa tässä se, että tässä saattaa mennä varsinainen esityslista sekaisin. Olafin valvonta eh, komitean ja kollegan tänne tuleminen on hyvä asia sinällään, mutta jos hän huolella asioista kertoo, niin siihen varmasti tunti ainakin vierähtää. Mutta ilmeisesti nyt kuitenkin halutaan asia hoitaa tämän kokouksen yhteydessä. Hudanuk, Um... Jens, oli miten oli. Kun sitä muutetaan, niin se on vasta näin toivon äänestysten jälkeen. Me äänestämme, kunnes kaikista vastuuvapausäänestyksistä on selvitty. Ne on hoidettava siis ensin. Ja sitten kaikkien äänestysten jälkeen. Eikö ole tulkkausta hollannista muihin kieliin? Kysyi puheenjohtaja. Selvä. Rauhoitellaksenne teitä. Kaikki äänestykset olisi silloin jo hoidettu. Sen pitäisi näin toimia. Ja sitten meillä olisi tai oli suunnitteilla koordinaattoreiden kokous neljästä viiteen. Se on nyt peruttu, joten se antaa meille tunnin aikaa lisää esityslistalla ja käsittääkseni. Ja sihteeristö sanoo, että keskustelu Bössin kanssa veisi puoli tuntia tai kolme varttia. Sen pitäisi onnistua tässä aikataulussa. Siis tuon tunnin aikana, kun koordinaattoreiden kokous on peruttu. Sopiiko tämä? Edustaja Gressle. Niin esittäneen lupaan puhua ihan lyhyesti. Kiitos. Tain ymmärtänyt. Eli kohdasta 58 olen esittelijä ja lupaan puhua siinä kohtaa ihan lyhyesti. Selvä. This is, uh, the most appropriate... En tiedä, onko tämä nyt sopivin hetki esittää asiaa, mutta menettelyihin liittyvä kysymys ennen kuin äänestyksiin mennään näistä vastuuvapautusmenettelystä. Mikä olisi paras ajankohta? Hetkinen, oliko tässä vielä muuta? No nyt oikeastaan lähtisimme äänestämään vastuuvapauksista, eli jos teillä on menettelyyn liittyvä seikka, niin voisitte nyt käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Okay, thank you, Chairman. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin puhua siitä, että viime viikolla, sen jälkeen kun lähdin Strasbourgista Brysselin toimistoon, niin tuli soitto yhdestä virastosta, josta nyt äänestetään. Ja puhelun syynä, en nyt kerro mistä virastosta se oli, koska se on ihan periaatteellinen kysymys, mutta siinä kysyttiin, miksi oli tehty tiettyjä tarkistuja tarkistuksia kyseiseen mietintöön. Ensinnäkään minä en katso puheenjohtaja, että tämän oikea käyttäytymistapa, eli suurempi tai vanhempi virkamies virastosta, jonka vastuuvapaudessa äänestetään, hänen ei tulisi toimia näin. Enkä pidä siitä, että virkamies kysyy minulta, miksi olen tehnyt tarkistuksia eri mietintöihin tai asiakirjoihin, joita tässä valiokunnassa käsitellään. Tämä ei ole oikea tapa menetellä minun käsittääkseni, se ei ole oikein nyt näissä tapauksissa, ja toivottavasti valiokunta on samaa mieltä siitä, että tämä on täysin sopimatonta, että parlamentin jäsentä kyseenalaistetaan tai kysytään siitä, millaisia tarkistuksia he ovat esittäneet. Kiitos. Eh, Kiitos. Uskaakseni joku muu pyysi myös puheenvuoroa. Sterbik. Ei? No anteeksi. Me voimme huomioida nyt, että tällainen lähestyminen tai yhteydenotto on tapahtunut. Minullakin on tällaisia kokemuksia varmasti muilla jäsenillä myös. Tässä pitää todella olla mielestäni tarkka tuon aivan oikeutettu kommentti. Onko muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin lähdemme äänestämään? Hyvä. Ensin Esityslistan kohta kolme vastuuvapaus komissio, Jens Geier on esittelijä. Jens, onko vielä lisättävää? Ei, no jos kaikki on selvää, niin lähdetään liikkeelle. Kaikki paperit nyt järjestykseen. Minulla on tässä parit paperit. Ai, olkaa hyvä. On, on. Äänestyskorttini on tulossa. Ihan hetkenä minä hyvänsä. Okei. Dus we houden goed in de haat. Selvä. Tarkkaan pidämme silmällä, miten äänestätte. Ja lisäämme teidän äänenne sitten oikean kohtaan. Ovatko kaikki valmiina? Äänestys on pitkä. Lähdetään. Kohta yksi, tarkistus yksi, Badborn. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi, Odilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten päätösehdotus näin muutettuna. Koneäänestys heti. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. yksi lisää noihin 21, eli 22 puolesta neljä vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus kolme kohtaan yksi, herrat Bradburn ja Jernicke puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus Jens Kajerilta. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestys tästä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. viisi. Kertokaa sitten, kun teillä on äänestyskortti. Selvä, hyväksytty. Sitten tarkistus neljä kohtaan yksi. Badburn ja Janetsi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Edustaja keijerin suullinen tarkistus jälleen äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tämä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa, päättyy. Avattiinko äänestys? Hyvä. Hyväksytty 21.5. Sitten tarkistus 5 kohtaan 1. Badburn Jönnikin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaijanen suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys Äänestys päättyy. 22, 4 hyväksytty. Seuraavana viides äänestys, kohta yksi, tarkistus kuusi, Bradburn Turniki puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Enskajerin suullinen tarkistus äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty koneäänestys tästä ehdotuksesta. Äänestys päättyy. 21.5. Hyväksytty. Seuraavana Research Executive Agency kuudes äänestys. Kohta yksi tarkistus seitsemän Brad puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus Kaijerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kokonaisuudessaan koneäänestys. Äänestys päättyy 22.5. Ai, kartti, on, kortti onkin jo täällä, eli 21.5. Sitten seitsemäs Trans-European Transport Network. Tarkistus kahdeksan samat esittelijät puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kaijerin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sivun kahdeksan äänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.4. Ja sitten sivulle 9. Tilien sulkemiskohta. Ai nyt pitää äänestää. Ai Badburyn tarkistus raukeaa, mutta kokonaisuudestaan koneäänestyksenä, niinkö?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 Sitten päätöslauselmat sivulla 10, kohta 1, tarkistus 10, piipperäänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyvin tiukka tulos, tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty 14.12. Kohta 1a, tarkistus 11, Kajer puolesta. Vastaan hyväksytty. 12 raukeaa, 13 minulta on yhteen sopiva 11 äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta yksi A uusi. Minun tarkistuksena 14 ja siinä on suullinen tarkistus EPPltä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 Odilta ja suullinen tarkistus EPPltä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyvin niukka. Tulos katsotaan. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä puuttuu käsittääkseni vielä. Äänestys päättyy. 12.14 hylätty. Tarkistus 16 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 Edustaja Makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Palaan vähän taaksepäin odin tarkistukseen 14. Suullinen tarkistus on hylätty, mutta meidän pitäisi äänestää vielä alkuperäisestä tekstistä. Alkuperäinen teksti siis, äänet puolesta. Vastaan. tyhjä. Alkuperäinen teksti on myös hylätty. Nyt 18 Kaijarilta. Kohtaan yksi C puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 19 Het voorstel is... Uh... Tässä ehdotetaan, että ensin äänestetään kompromissista yksi. Kompromissi yksi kattaa tämän tarkistuksen, ja se on tarkistus 94 sivulla 16. Sivulla 16 siis tarkistus 94. Ensin äänestetään siitä, koska sillä katetaan monta tarkistusta, eli 94 kompromissitarkistuksena äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissitarkistus 1 on hyväksytty. Näin palaamme sivulle 11, tarkistus 20. Gressleltä ja minulta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 Tarkistus. Gresleltä minulta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22. Gresleltä minulta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta yksi. CE uusi tarkistus 23 Piper ja tässä on kompromissi kaksi. Äänet puolesta. Kompromissi kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 Geier puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 Bradburn Janetski puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni tuo on hyvin niukka tulos, joten tarkistetaan. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Reippaammin hyväksytty, kun luulin 17.10. 26 kun raukeaa. Ei, 26 minulta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 minulta se on yhteen sopiva tuon 27 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 12 sitten 29 Panajatovalta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 Gaier puolesta vastaan hyväksytty. 31 Gaijerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Maria Dojo ja Patroneves puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 39 Piper, siinä on EPPn suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 Piper puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 Geyer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 minulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana sivulla 13, 47 minulta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Piper ja suullinen EPPn tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 minulta ja suullinen EPPn tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 Bradburn ja Czarnecki puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 Kajer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 Kajer puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 52 tarkistetaan. 52. Äänestys päättyy. Katsoin ihan väärin tämä nyt 8 puolesta 19 vastaan hylätty. 53. Minulta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 54 minulta. Kompromissi 3. Kompromissi 3 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 minulta ja suullinen tarkistus mukaan lukien äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 56 Kaijan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 minulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 Bad Burn Dynetski puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, selvä. 58 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. sivulla 14, 59 piipper puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 Müller puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 minulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 Bradburn Janeski puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 raukeaa, kun se on katettu kompromississa 65 Mylder puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 Odi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15.67 67 piiper puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 odilta raukeaa, 69 odilta myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 odi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 Bradburn Jonerkin puolesta. Vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan. Kohta 16, tarkistus 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15.11. 72. Geier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 raukea, mutta 74 käy vielä. Se on minulta, se on yhteen sopiva puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 75 on D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sivulla 15 seuraavaksi. 77 ODI ja suullinen EPPn tarkistus puolesta. Puolesta vielä vastaan tyhjää hylätty käsittääkseni, mutta tarkistetaan 77. Äänestys päättyy. 12 puolesta 15 vastaan hylätty. Sitten alkuperäinen tarkistus. Pu- alkuperäinen tarkistus äänet puolesta. Puolesta. Huomaan, että olette nyt vähän epävarmoina. Epimen suullinen tarkistus juuri hylättiin, joten nyt alkuperäinen tarkistus vielä. Alkuperäinen tarkistus äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 79 Gaier puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 Piper puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 81 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 Sendergaard ja de Jong. Jens. Tuohon tarkistuksen liitteen 82. In niin, alun perin Jan ja, Jan, niin, äh, tarkistus oli ok, mutta äh, mielestäni, mutta ehkä strategisesti tarkastellen tämä voi olla hieman hankala neuvostoon päin, ja niinpä nyt laitetaan tähän esiteltä miinus. Okei, okay. amendment Selvä. Tarkistus 82, Söndergaard ja Jong. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hyvin hankala sanoa täältä käsin. 82 siis. Äänestys päättyy. 27. Hyväksytty. Pyytäisin nostamaan kättä vähän selvemmin. Täältä on muuten hyvin hankala nähdä. 83 Gaier. 83 Gaier puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 raukeaa, koska kompromissi 2 on hyväksytty. 86 raukeaa myös, koska kompromissi 2 hyväksyttiin. 87 minun tarkistukseni 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 nesteiden lange puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 16. Minun tarkistukseni 90. Ja EPP haluaa kohta kohdalta äänestystä ensimmäinen ja toinen osa ensimmäisen osan puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvin hankala sana. Tarkistetaan. Tarkistus 19. toinen osa. Äänestys päättyy. 14, 13 hyväksytty. Kyllä se tiukka oli. 91 minuuta puolesta vastaan. Tyhjää. Jälleen vaikea sanoa. 91. ne äänestys? Kyllä minä itse äänestän omani puolesta. Äänestys päättyy. 17.10 hyväksytty. 92 Piper puolesta. Vai raukeako se? Anteeksi. 92 raukeaa. 93 raukeaa. Ja sitten 94 Geier. Se oli tuo kompromissi, josta äänestimme. Sitten 95. Se on katettu myös kompromississa. Seuraavana 96. 96 Bradburn Tanerski puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 sivulla 97, 98, 99. Niistä voidaan kaikista äänestää 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 98 Makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 minulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 Kajer ja Mylder puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 Bradbury Janetski puolesta vastaan tyhjää hyvin tiukka äänestys tarkistetaan 101. 101. Äänestys päättyy. 16.11. Voisimme, jos tämä teille sopii, 102-110 äänestää yhdessä. Sopiiko tämä 102-110 puolesta? Vastaan tyhjää. Nuo tarkistukset on hylätty. 111 Gaier puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 112 Piper puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.15 hylätty. Vähän niukempi tulosta oli kuin ajattelin. 113 minulta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 Bradburn Janetski puolesta. Vastaan. Tyhjää. Käsittääkseni hyväksytty. 115 Kajer puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 116 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 Piper yhteen sopiva edellisen kanssa 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 Piper puolesta 119. Katso vielä omasta listastani. Ai se on vedetty pois. 119. Onko edustaja Piper paikalla? Eikö sitä ole vedetty pois? No, siitä on siis äänestettävä. 119 Piper, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pahoittelut. 120 Gaier puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan. Ty- tyhjää. Hyväksytty. 122 Panajotova puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Bradburn Janetskin 123 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 124 raukea, koska kompromissi 2 hyväksyttiin. 125 minuuta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 126 jo puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 Makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 Bradburn Janetski puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 Geier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 Panajotova puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 Piper puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 paneet ovat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 19 kohta 133 Brad Bon Joinerskin puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 134 Piippen puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Seuraavana kompromissi 4. Kattaa tarkistus 135, 6, 37, 38. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 140 sentikaalilta puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvä. Tarkistetaan 140. EPPllä on yksi ääni siellä liikaa. Nytkö? Äänestys päättyy. 14.14 hylätty. Ikävä sen de Gaulle, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 Söndergoodelta on katettu tarkistuksessa 4. 143 Bertrand Janetski puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 144 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 minulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147, 148, 149 on katettu kompromissilla 5. Kompromissi 5 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 raukeaa. Kun kompromissi hyväksyttiin 151 minulta ja Primileltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 152 on kieliversioihin liittyä. siitä ei tarvitse äänestää. 153 minuuta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 on myöskin kieleen liittyvä. 155 Makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulla 21 Sivulla 21, kohta 88, tarkistus 156, panejohtava puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 157, makolei puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 158, 159, 160 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. 158, 159, 160. Samansisältöiset. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 13 vastaan. Hyväksytty. 161 puolesta. 161 piipper. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Joakin on niukka tulos. Tarkistetaan 161. Äänestys päättyy. 14 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 162 ja suullinen tarkistus Mülleriltä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 163 Kaijerilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 164 Geier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 Makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 Geier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 Gressle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 Geier puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 169 Mylder ja tarkistus puolesta. Vastaan yksityistä 143 Marinesku. EPP on, ja esittelevät pyytäneet kohta kohdalta äänestystä kolme osaa. Ensimmäinen osa on puolesta. 248, ja De Jong. Ja täällä on kompromissi 6 ehdotettuna, mutta sopiiko tämä Söndekodille? Haluaisin kysyä tätä. Teille ei siis sovi tämä kompromissi. Kysyn vain. Selvä. Noudatetaan tuota 246 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 247 Söndergaard de Jong puolesta vastaan tyhjää hylätty 248 Söndergaard de Jong puolesta vastaan tyhjää hylätty 249 Söndergaard de Jong puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kansalaisvapauksien valiokunta Libe 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme ja neljä livestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 Gaier puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.